Hyvää huomenta, hyvät kollegat ja hyvät naiset ja herrat. Me tulemme päiväisen kokoukseemme. Tässä on ensin esityslistan hyväksyminen. Se voidaan hyväksyä, jos kenelläkään ei ole mitään vastaan panemista. Ei näytä olevan. Sitten menemme Euroopan raja- ja rannikkovartiojärjestelmään. Valmistelija on Marie-Christine Arnauty ja meillä on äänestys ja ensin nyt testataan, että täällä ei ole kenen, mistäkään ryhmästä liikaa paikalla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei toimi. No, kokeillaan uudestaan. Äänestys alkaa. Okei. Okay. Hyvä on. Äänestys päättyy. Niin sitten kaikki on kunnossa ja me voimme aloittaa. Tarkistus 12. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta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 tarkistetaan tämä. 36 äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Teidän on sanottava etukäteen, millä tavoin aiotte äänestää. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 22 vastaan, 4 tyhjää hylätty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 5 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljäkymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta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 vastaan tyhjää hylätty. Kolme raukeaa, 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 vastaan 23 hylätty. Tarkistus 4 raukeaa. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Nyt äänestämme loppuäänestyksessä. Ai hetkinen. Ennen kuin äänestämme koko lausunnosta, sanoo 53.2 sääntö. Lainsäädäntöasiakirjojen kohdalla 47 artikla 1 kohdan mukaisesti. Koska tarkistuksia ei ole hyväksytty, seuraus on se, että ei voida antaa lausuntoa. Siksi ei tehdä, järjestetä loppuäänestystä ja Tranin lausunto Libe-mietintöön eurooppalaisesta raja- ja rannikkovartiojärjestelmästä raukeaa. Eli silloin meillä ei ole loppuäänestystä ja tämä päättyy tähän nyt työjärjestyksestä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys tästä asiasta. Kaikki tarkistukseni hylättiin. Yhden äänen enemmistöllä hyväksyttiin kansanpuolueen tarkistus 33 puolesta ja 31 vastaan, vai miten se oli? Ai anteeksi. Okei, vedän sanani takaisin, olin väärässä. Good there. Hyvä. Eli tämä on hyväksytty ja siksi meillä ei ole loppuäänestystä eikä TRAN-valiokunnan lausuntoa ja siihen päättyy tämänpäiväinen istunto.